Je vous propose que nous commencions Ehdotan, että aloitamme nyt kokouksemme, koska puheenjohtajamme Joulainen ei ole paikalla. Minä toimin tänä iltapäivänä puheenjohtajana ja ehdottaisinkin, että heti ensimmäiseksi hyväksymme esityslistan. Tänne tulossa kolme muutosta esityslistalle. Kohta viisi siitä toteaisin, että kyse on ylimääräisestä lisäpöytäkirjasta, joka koskee Koillis-Atlantin rannikkojen, rannikkojen vesien suojelemista saastumista vastaan. Rova Rospahin laatimaan mietintö otetaan käsittelyn keskiviikko aamuna toinen joulukuuta aamupäivän lopuksi viimeisen kohtana, eli kohtana 17. Toinen muutos äänestyskohdasta kahdeksan, kun on kyse Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista. Tämä lykätään seuraavaan kokoukseemme johtuen siitä, että Lissabonin sopimus astuu voimaan, joten tämä lykätään myöhemmäksi. Ja viimeinen muutos liittyy kohtaan 14 kaasun varmuudesta on kyse, herra Sonikin mietintö. Tämä käsitellään ennen kohtaa 13, eli 13 ja 14 vaihtavat paikkaisuuslistalla. Joulukuun ensimmäinen päivä iltapäivällä kumpikin. Näillä kolmella muutoksella haluaisin kysyä, voitteko hyväksyä esityslista nyt tässä muodossa? Eli kukaan vastusta, niin kiitän esityslistan hyväksymistä. Toinen asia tulkkauksesta. Tulkkaus on saatavilla kaikilla kielillä paitsi liettuana. Latvi, Latvian ja Viron kieltä lukuun kaikki tulkkauskielet ovat käytettävissä. Kolmas seikka. Kolmas joulukuuta, eli perjantai-aamuna kello 10 järjestetään konferenssi. Ei kun torstai-aamuna. kolmas joulukuuta torstai-aamuna kello 10 järjestetään kokous Nobelin palkinnon sai herra Pachaurin kunniaksi herra McCartney, Rova McCartneyn järjestämä kokous. Se käsitteli ilmastonmuutosta sekä elintarvikepolitiikkaa. Kyseessä on konferenssi, joka on avoin kaikille kymmenestä puoli yhteen. Puheenjohtaja Lainen on mukana ja kaikki muutkin, jotka ovat halukkaita, voivat tietystikin tulla mukaan tuohon konferenssiin. Nyt Toivoakseni voimme hyväksyä pöytäkirjat kokouksesta 5. ja 6. lokakuuta, 19. lokakuuta ja 3. ja 5. marraskuuta 2009. Onko mitään huomiota pöytäkirjoihin? Eli on huomautettava pöytäkirjoihin, voimme mennä hyväksyä. Kiitoksia. Ensimmäinen varsinainen asiakohta tämän iltapäivän estyslistalla on keskustelu herra Philip Lone kanssa. Hän on komission puolelta kilpailun pääosaston pääjohtaja. Meillä on suuri ilo ja kunnia kuulla hänen näkemyksiään kysymyksistä, joka liittyy kilpailupolitiikkaan farmaseuttisella alalla. Tästä on äsken annettu tiedonanto, joten voisitteko te herra pääjohtaja nyt alustaa tämän asian ja tämän jälkeen voimme keskustelun. Keskustelu hoidetaan sitten tavanomaiseen tapaan. Teidän esityksen jälkeen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että kutsuitte minut tähän valiokuntaan. Olen iloinen voidessani keskustella teidän kanssanne komission löydöksistä ja poliittisista suosituksista, jotka liittyvät farmas- lää- lääkealaan. Kuten tiedätte, komission politiikan johtotähtenä on se tavoite, että halutaan varmistaa ihmisten pääsy turvallisiin, innovatiivisiin ja huokeisiin lääkkeisiin. Tämä on melkoinen haaste. Uusi komissio, kuten Barroso on jo todennut, niin on tunnustanut tämän haasteen tärkeyden. Ja yritys ja sanko pääosastossa pyritäänkin vastaamaan tähän haasteeseen. Me kilpailuosastolla osastolla tietysti otamme huomioon ja myötävaikutamme niihin keskusteluihin, joita käydään lainsäädäntöaloitteista lääkesektorilla. Toki myös itse valvomme kilpailulain noudattamista ja tällä tavalla pyrimme myötävaikuttamaan komission tavoitteiden saavuttamiseen. Ja parlamenttihan toki myös osallistuu ja tarkistaa tätä politiikkaa. Haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, mitä kuluttajien ja potilaiden kannalta tässä on vaakalaudalla. Mitkä ovat meidän tärkeimmät kilpailulliset huolemme ja mitä tämän asian suhteen voidaan tehdä. Keskityn ensinnäkin siihen, millainen kilpailusuhde vallitsee alkuperäisten ja geneeristen lääkkeiden välillä. Kuten ehkäpä tiedättekin, niin jokainen potilas Euroopan unionissa käyttää noin 430 euroa vuodessa lääkkeisiin. Ja tämä trendi on koko ajan nousussa. Kokonaiskulutus lääkkeisiin on noin 2 prosenttia Euroopan BKTstä. Eikä ole mikään salaisuus siitä, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa julkinen kansanterveys on paineen alla politiikan tekijät pyrkivät tietenkin saamaan aikaan säästöjä, jotta terveysjärjestelmää voitaisiin rahoittaa. Eikä ole tietenkään helppo säästää innovatiivisten lääkkeiden osalta silloin, kun on kyse läpimurroista. Nehän ovat välttämättäkin kalliimpia kuin, koska tarvitaan lähtöinvestointeja. Tarvitaan siis merkittävä määrä myös ris- riskiinvestointia. Lähes kaikki, elävät kaikki jäsenvaltiot, pyrkivät siis säästämään aktiivisesti geneeristen lääkkeiden saralla. Nämä lääkkeet sisältävät samat vaikuttavat aineosat kuin alkuperäiset lääkkeet ja ovat siis sinään yhtä tehokkaita ja turvallisia, mutta paljon halvempia. Geneerisiä lääkkeitä voidaan päästä markkinoille sen jälkeen, kun alkuperäiset lääkkeet ovat, eh, niiden patentit ovat rauenneet. Euroopan unionissa kilpailu, geneeristen lääkkeiden kilpailu ensinnäkin alentaa lääkkeiden hintoja, se parantaa lääkkeiden saatavuutta. Esimerkiksi kolme vuotta sen jälkeen, kun patentti on rauennut, niin kulutus nousee 60 prosentilla. Ja kolmanneksi tällä tavalla innovaatiokannustimet pysyvät paikallaan koko ajan. Täytyy tuoda uusia markkinoita, äh, tuotteita markkinoille, jotta voidaan hyötyä näiden lääkkeiden hinnoista. No katsotaanpa hintoja. Äh, on todettu, että noin keskimäärin geneeriset tuotteet ovat noin 25 prosenttia halvempia kuin alkuperäiset lääkkeet, alkuperäisten lääkkeiden hinnat. 40 prosenttia halvempia ovat kuin pari vuotta sitten, ja tämä merkitsee sitä, että kansalliset järjestelmät säästävät rahaa. Me olemme myös pohtineet sitä, voitaisiinko saada aikaan enemmänkin säästöjä generisten lääkkeiden ansiosta, ja olemme todenneet, että markkinoille pääsyssä on viipeitä olemme tutkineet näytet, tiettyä lääkenäytettä ja on todettu, että tämän näytteen osalta kahdeksan kuukautta kesti ennen kuin generinen lääke pääsi markkinoille. Tämä on vain varovainen arvio. Kahdeksan kuukautta saattaa vaikuttaa aika lyhyeltä väliltä, mutta näillä viipeillä on väliä. Joka päivä, jokainen päivä, jolloin tapahtuu viivettä. Tarkoittaa sitä, että liikevaihto, se vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon. Ja varovainen arvio antaa ymmärtää, että jos analysoimme tiettyjä lääkeeriä, niin säästöt geneeristen lääkkeiden ansiosta voivat olla jopa 20 prosenttia suuremmat, jos geneerinen lääke olisi tullut markkinoille välittömästi. Minkälaisia syitä näille viipeille on? Täytyy nyt korostaa sitä, että me emme ottaneet tässä tutkimuksessa huomioon. Meillä ei ollut mitään ennakkoluuloja välttämättä näiden viipeiden syistä. Kuitenkin meidän tutkimuksemme keskittyi kuitenkin väistämättä yhteen mahdolliseen viipeen syyhyn, nimittäin yrityksen käyttäytymiseen markkinoilla. Ja me pohdimme, että missä määrin tämä aiheuttaa missä määrin tämä liittyi kilpailulainsäädäntöön, eli käyttäytyivätkö yritykset kilpailulain vastaisesti ja tulisiko niitä siis kilpailuviranomaisten taholta säädellä? No, joka tapauksessa me tunnustimme tietysti sen ja ymmärsimme sen, että lääkefirmat toimivat erittäin monimutkaisessa sääntelyympäristössä. Ja tästäpä syystä, sen lisäksi mitä me sanomme yritysten käyttäytymisestä, niin on tärkeää muistaa myös se, että me esitämme suosituksia sen suhteen, miten itse sääntelijöiden tulisi käyttäytyä. Jos nyt puhutaan yritysten käyttäytymisestä, niin olemme todenneet, että alkuperälääkkeitä tuottavat yritykset ähm, käyttävät kaikenlaisia välineitä voidakseen turvata omien tuotteidensa äh, tuoton. Käytän tätä sanaa väline, ei siksi, että me olemme itse sen keksineet, vaan sen vuoksi, että kun me menimme ähm, näihin virastoihin, niin nämä virastot itse käyttivät sanaa työkalupakki. Eli puhuivat työkalusta, joiden avulla voidaan maksimoida ähm, suosittujen lääkkeiden tuotot. Tavoitteet ovat tietysti osittain äh, legitiimejä. Me tarkastelimme ainoastaan kilpailulainsäädännön kannalta näitä yrityksiä. Nämä toimet voivat tietysti johtaa kielteisiin trendeihin. Jos nyt ajatellaan vaikkapa potilastrategioita, usein nämä yritykset haluavat pitkittää patenttisuojaa hakemalla niin sanottuja patenttiryppäitä useille lääkkeille. Joissain tapauksissa yksittäiset lääkkeet hankkeet saattavat saada jopa 1300 patentin turvan ja useiden vireillä olevien patenttien osuus ei ole myöskään vähäinen. Kun ajatellaan näiden geneeristen lääkkeiden pääsyä markkinoille, niin tämä on hyvin problemaattisesta, problemaattista, koska heikotkin patentit pääsevät tähän systeemiin. No, jos patenttioikeuksia halutaan valvoa tuomioistuimissa, niin onhan se tietenkin ihan laillista. Mutta tutkimuksemme on osoittanut, että tuomioistuinjutut voivat johtaa yleensä siihen, että pienet kilpailijat joutuvat alakynteen. <clears throat> Joskus tällaiset kiistat eivät välttämättä ole mikään muu kuin keino estää geneeristen lääkkeiden pääsyä markkinoille. Ja löydöstemme perusteella jopa kaksi kolmannesta tapauksista, joissa annettiin lopullinen päätös, antoi ymmärtää, että jopa 2,8 vuotta saattaa patentti kiista kestää. Aiemmin puhuin tässä viipeiden kustannuksista ja kun tähän lisätään vielä tämä kiista-asia, niin voitte vain päätellä, mitä vaikutuksia sillä on vuosien 2000 ja 2008 kesäkuun välillä alkuperäiset ja geneeriset yritykset tekivät yli 200 patenttikiista sopimusta. Ne liittyvät tavalla tai toisella geneeristen pääsyyn markkinoille. Yleensä tehtiin jonkinlaisia oheissopimuksia, jotka saattavat liittyä muun muassa suoriin maksuihin. Nämä suorat, suorat maksut olivat noin 200 miljoonaa euroa, ja näitä ratkaisuja kutsutaan yleensä viiveratkaisuiksi tai käänteisiksi maksuratkaisuiksi. Tehän ehkä tiedätte, että usa kongressissa on käyty keskustelua aiheesta – on käyty keskustelua siitä, missä, missä olosuhteissa tällaisia vivemaksuja voidaan vaatia tai teettää. Ja nyt on lähdetty sille tielle, että todistustaakka on alkuperäyrityksillä. Heidän täytyy todistaa, että eivät ole maksaneet näistä viipeistä. Eli todistustaakka on näillä alkuperäyrityksillä. Usein nämä alkuperäyritykset myös puuttuvat peliin jo ennen kuin annetaan markkinalupia generisille lääkkeille. Väittävät, että ne ovat vähemmän turvallisia tai heikompi laatuisia tai vähemmän laadukkaita tai rikkovat patenttioikeuksia. Tällaiset toimet aiheuttavat lisäviivettä noin neljällä kuukaudella. Kuitenkin kun alkuperä yritykset ovat haastaneet lupapäätöksiä, niin ne eivät ole onnistuneet kovinkaan monessa prosentissa tapauksista. Jotta voisimme puuttua näihin ongelmiin, niin ehdotamme, että kilpailulainsäädännön valvontaa tiukennettaisiin. Emme ole tässä yksin. Muutkin kilpailuviranomaiset maailmassa tekevät ihan samalla tavalla. Mutta niin ikään olemme yksilöineet konsultoidessamme kollegoitamme kolmea aluetta – joissa sääntely voi olla avuksi. Ja kun näin sanon, niin en tarkoita, että kaikkia lainsäädäntöehdotuksia, joita on tehty ja joista on keskusteltu parlamentissa, eivät olisi tärkeitä. On selvää, että kun puhutaan patenteista, myyntiluvista ja hinnoista, niin tietenkin nämä ovat kaikki tärkeitä. Lainsäädännön noudattamisen valvonnan ohella olemme tehneet nyt tutkimuksia, jotka liittyvät patenttiratkaisuihin, ähm, tuomioistuin ratkaisuihin, äh, lähinnä Ranskassa, ja edelleenkin valvomme äh, näitä patenttiratkaisuja, erityisesti sellaisia, jotka rajoittavat geneeristen lääkkeiden pääsyä markkinoille tai jotka sisältävät jonkinlaisia maksuja. Olemme niin ikään tehneet äh, läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa sellaisissa valtioissa, joissa on samankaltaisia juttuja, mutta tämä ei vielä riitä. Ja sen vuoksi Teimme myös muita suosituksia, jotka, liitty, jotka löytyvät loppuraportistamme. Toistan kaikkein tärkeimmät linjaukset, jotka meidän mielestämme ovat olennaisia. Ensinnäkin me olemme vahvistaneet sen, että tarvitaan yhteisön patenttia ja yhtenäisiä eurooppalaisia patenttioikeudenkäyntejä. Tämänhetkinen tilanne johtaa siihen, että ponnistukset ja riskit kertautuvat jokainen teoli, täl, tällä alalla on vahvistanut tämän väitteen. 11 prosentissa tapauksista eri jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat itse asiassa antaneet keskenään ristiriitaisia päätöksiä näistä jutuista. Ja tämänhetkinen järjestelmä on suhteellisen kallis kaikille, jos kohta tuottoisa lakimiehille. Noin 420 miljoonaa euroa lakimiesten palkkioina ihan pelkästään näistä kiista, riitajutuista, jotka tulivat meidän tietoomme. No sitten myyntiluvista. Myyntilupien osalta keskityimme siihen, että halusimme varmistaa sen, että tämänhetkisiä sääntöjä täytäntöön pannaan ja valvotaan, mutta meidän täytyy parantaa eh, viranomaisten yhteistyötä ja meidän täytyy eh, lopettaa ei-oikeutetut kolmansien osapuolten väliintulot jotka eivät kuitenkaan hyödytä loppukuluttajia. Ja sitten vielä hinnoista ja korvauksista. Me pyysimme jäsenvaltioita pohtimaan sitä, että automaattisesti myönnettäisiin generisille lääkkeille korvausjärjestelmä ja hinnoittelujärjestelmä. Me seuraamme kyllä tarkkaan hollantilaista mallia tässä yhteydessä – Jäsenvaltioiden tulisi myös pohtia sellaisia politiikkoja, joiden avulla voitaisiin helpottaa geneeristen lääkkeiden kilpailua. Esimerkiksi voisivat ö, Hollannin mallin mukaan pyytää ö, jäs, jäs, lääkäreitä määräämään pi, lääkemerkkien asemesta ö, aktiivisia aineosia. Tämä saattaisi ehkä edellyttää avoimuusdirektiivin arviointia uudestaan, siis vuoden 1995 direktiivin. Niin, lopetan esitykseni tähän. Jäsenillä on varmasti paljon kysymyksiä tästä aiheesta, varmasti kommentoitavaa löytyy. Joka tapauksessa teillähän on tämä raportti kyllä saatavillanne. Monsieur le directeur, merci infiniment pour... Kiitoksia paljon teille, herra pääjohtaja, tästä erittäin täsmällisestä keskustelun avauksesta. Ja tämä antaa meille hyvin paljon pohdintojen aihetta. Rova Rotbeerentä antoi, pyysi ensimmäisen puheenvuoron. Hän sen ensimmäisen myöskin saa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, herra Lou. Kuuntelin teitä erittäin eh, tarkkaavaisesti ja olen lukenut eh, tämän raportin. Ja sitä lukiessani kysyin, itseltäni, mitkä sen perustelut ovat. Mielestäni se ei ole kovin johdonmukainen. Mielestäni se on poliittisesti perusteltu. Nouseenhan näin tietenkin tapahtuu, tai sen syynä ovat perus, poliittiset asiat. Ja tässä hiukan valitellaan asia. No jos asiat ovat näin kuin minä kuvittelen, niin katsotaan sitten, onko todella näin tosimaailmassa. Te, herra Low, tuossa alkupuheenvuorossanne totesitte, että lääkkeiden suhteen tärkeintä, luen tämän nyt englanniksi, on se, että ne ovat saatavilla ja että ne ovat turvallisia ja myös innovatiivisia ajatellen kuluttajia, potilaita. Eli että tärkeintä on se, että potilaat saavat turvallisia, uusia, innovatiivisia lääkkeitä. Jos tämä on johtotähtenä niin olemme täysin samaa mieltä, mutta tämän jälkeen te puhuitte vain rahasta, hinnoista ja rahasta. Ja minun mielestäni meidän täytyisi tehdä ero näiden asioiden välillä. Siis se rooli, joka innovatiivisella teollisuudella on oltava yhteiskunnassamme, se on todella toimenpaneva, liikkeelle saattava voima innovatiivisten suhteen. Kukaan ei voi sitä tietää kuitenkaan aluksi, kuinka hyödyllinen lääke voi olla. Ja tämän jälkeen tietenkin sitten äh, tehdään geneerisiä lääkkeitä, eli tällaisia lääkekopioita. Tätä eroa ei tehdä. Ja kun te sektoria tutkitte, teette tällaisen alatutkimuksen, te teette sen, äh, miksi te teette sitä sitten geneerisiä lääkkeitä tuottavien äh, tahojen välillä, sillä aikamoisia diilejä sielläkin tehdään, mihin te myös viittaatte. Puhuitte rahasta, halvemmista lääkkeistä, kyllä, ja nämä geneeriset lääkkeet ovat edullisempia. Ne ovat tärkeitä kaikkien maiden terveydenhuoltojärjestelmille, myös minun oman kotimaani terveydenhuoltojärjestelmälle. Mutta kun nyt puhutaan lääkkeiden saatavuudesta, niin kyllä lääkkeet ovat saatavilla, mutta ehkä eri hinnalla. Älkääpä nyt esittelkö tätä tilannetta ikään kuin lääkkeen saatavuus olisi pikemminkin ää, mahdollista, jos meillä on olemassa generisiä vastaavia lääkkeitä. Eihän se näin ole. No entäs sitten nämä viipeet? lääkkeiden markkinoille saattamisessa. Meillä on hajautettu hallintojärjestelmä, me suojelemme näin myös kuluttajia. Ja kun katsotaan sitten näitä sääntöjä, jotka liittyvät myös generisten lääkkeiden markkinoille saattamiseen, niin tilanne on ihan selkeä alaviitteessä numero 23 hyvin huolellisesti myös itse toteatte, että vuoden 2004 jälkeen tilannetta on muutettu ja vuonna 2013 ää, tämä tullaan nä- näkemään, näkemään käytännössä. En ole samaa mieltä kanssanne, kun toteatte, että että säästöt olisivat suurempia kansantaloudellisesti ja potilaille, jos nämä geneeriset lääkkeet saataisiin aiemmassa vaiheessa tai entistä varhaisemmassa vaiheessa markkinoille. Minä en ole oikeastaan tätä mieltä, kun ajatellaan innovatiivista lääke tuotantoa. Kyllä minä tiedän, että geneeriset lääkkeet ovat tärkeitä. Kyllä minä niitä myös arvostan, mutta kun geneeristä lääkettä ei voi olla ennen kuin alkuperäinen lääke on markkinoilla. Kun ei ole alkuperäistä, niin ei ole myöskään kopiota. Ja siksi äh, haluan, että me todellakaan sotke näitä asioita keskenään ja heitä lasta pesuveden mukana ulos. Molempien äh, asian äh, tai mitalin puolien on oltava olemassa niin innovatiivisten lääkkeiden kuin generistenkin lääkkeiden valmistuksen. Yhdessäkään kohdassa raporttianne ette eh, viittaa kartellioikeuteen tai eh, siihen, että mitään laitonta olisi tapahtunut. Tämä on mielestäni aika valitettavaa. Niin, niin on kai eh, niitä työkalupakkeja vaikka kellä, kaikilla eri pääosastoilla ja Euroopan parlamentilla ja niin edelleen on omat tapansa käsitellä aihetta, eikä tämä mielestäni ole väärin niin kauan kuin mitään laitonta ei tapahdu. Tämän unohdatte hiukan. No niin, patentti kysymykset. Tämähän on meidän omaa syytämme. Minä olin aina halunnut yhtä patenttia koko Euroopalle, niin että kaikki olisi ollut keskitettyä, mutta tämä ei mennyt läpi, tätä emme saaneet. Ja rouva puheenjohtaja, vielä viimeinen huomio. Tiedän, että minä tässä joka innostun ehkä. Niin, vahvistettu yhteistyö. No, kuka sen kieltää? Niin kauan kuin jäsenvaltiot kansallisten viranomaistensa kautta hyötyvät tästä niin, että muutokset ja luvan myöntämiset ja kaikki tapahtuu jäsenvaltion tasolla, niin ei tietenkään sammakko halua, että sen äh, lampea kuivatetaan. Niin kauan kuin jäsenvaltiot tästä hyötyvät, niin ne eivät myöskään suostu mihinkään keskitettyyn toimintaan. Eli katsotaanpa näitä asioita nyt ja puhutaan niistä niiden omilla nimillä. Jäsenvaltiot tässä vastustavat, eivätkä suinkaan äh, innovatiivisia lääkkeitä valmistavat äh, tahot. Minä ja kollegani täällä Euroopan parlamentissa olemme lääkealalla saaneet hyvin paljon aikaan, mutta kun katsotaan lääkevalvontaa ja sitä, että meillä ei edelleenkään ole kunnoista tietopankkia esimerkiksi lääkkeiden sivuvaikutusten suhteen. Emme me täällä, ettekä te, te komissiossa ole epäonnistuneet tämän suhteen, vaan jäsenvaltiot, jäsenvaltioissa tämä syypiilee. Niin hienoa, että tätä nyt katsotaan komissiossa, ei voisi vähempää kiinnostaa. Siis sekö, että tämä on nyt kansanterveyspääosastolla eikä teollisuuspääosastolla, mitä väliä sillä on? Tässä herätetään se väärä olettamus ikään kuin meillä olisi eurooppalaista politiikkaa. Meillä on teollisuuspolitiikkaa. Ja muilta osin jäsenvaltiot kyllä huolehtivat siitä, että heidän oma lammikkonsa ei kuivu. Ei meillä mitään yhteistä kansanterveyspolitiikkaa ole. Eikä tässä nyt ollut mitään henkilökohtaista, mutta olisin kuitenkin halunnut hiukan toisenlaisen lähestymistavan tähän asiaan. Kiitos. Merci. Kiitoksia paljon, Rova Rotterent. Haluaisiko herra pääjohtaja mahdollisesti vastata tänä suhteeseen vähän puheenvuoropyyntöön, joten ehkä on mielenkiintoisempaa vastata jokaisen kysymykseen heti saman tien. Well, uh, thank you, Madam for those remarks. Niin, kiitoksia näistä huomioista. Kun me olemme puuttuneet tähän tutkimukseen, ja tätä korostin jo alussa, niin emme pyrkineet tietenkään ratkaisemaan sektorin, terveydenhuoltosektorin kaikkia ongelmia – emmekä tietenkään voi vaikuttaa jäsenvaltioiden käyttäytymiseen mitenkään merkittävällä tavalla ilman, että te, komissio ja puuttuvat sääntelyyn. Ja toivottavasti en yrittänyt tällaista väittääkään, että saanut sellaista käsitystä raportista. Mitä tulee innovaatioon? kooperaattoreiden toiminnan suojelemiseen, niin mitä tahansa kilpailulain alalla teemmekin, niin meidän täytyy kunnioittaa ja edistää innovaatiota, koska kilpailua tapahtuu ainoastaan, kun innovoijat saavat palkkiota siitä, mitä tekevät. No, tämän sanat, sanottuani niin toivottavasti näette paitsi tästä myös muista raporteista, että kun uusia innovaatioita on tullut tälle alalle, niin innovaatioiden määrä ei ole noussut, päinvastoin se on laskenut. Ja siksi komission tulisi eri tutkinnoissaan, tutkimuksissaan pohtia, mitä vaikeuksia suurilla lääkeyrityksillä on, vaikka niillä on suuret budjetit, miksi niillä on niin vaikeaa saada edistystä aikaan. En tiedä minkä vuoksi tämä innovaation määrä on laskenut. tutkimuksemme eivät tätä kerro. Olemme vain keskittyneet siihen, että olemme keskittyneet lääkkeiden kehittämisen ja myynnin sellaisiin piirteisiin, jotka saattavat olla omiaan tuottamaan kielteistä tulosta. Emme tietenkään tässä halua tehdä mitään täydellistä tämän sektorin tutkimusta, joka sisältää koko teollisuuden alan kielteisesti myönteiset piirteet, vaan äh, <clears throat> tutkimuksessa me pyrimme keskittymään äh, siihen, onko alalla ollut mahdollisista, mahdollista äh, kilpailua vääristävää toimintaa, kun puhutaan niin alkuperä- kuin generisistäkin lääkkeistä. Ja kun puhumme ähm, lain valvonnasta, niin kyllä varmasti kannattaa myös pohtia geneeristen yritysten mahdollisia väärinkäytöksiä. Ja kolmanneksi sanoisin seuraavan. Jos olisimme sanoneet jotain tietystä yrityksestä tai yritysryhmästä, konsernista tässä raportissa, niin te olisitte varmasti ollut ensimmäinen valiokunta ja kertomaan meille, että toimimme laittomasti. Joten olemme tässä kielikeskellä suuta yrittäneet toimia niin, että emme esitä sellaisia väitteitä, jotka rikkoisivat alkuperälääke- tai geneeristen lääkkeiden oikeu- tuottajien oikeuksia. Siksi tämä raportti on ehkäpä vähemmän kiintoisa, tylsempi, kun raja, rajaitamme itsemme vain yleisisten kommenttien esittämiseen. Ja mitä tulee patenttilainsäädäntöön, niin voin olla vain yhtä mieltä arvon parlamentaarikon kanssa siitä, että paljon on vielä tehtävää, jotta Euroopan patenttijärjestelmästä tulisi tehokkaampi ja sellainen, että se palvelisi innovaatioita ja kuluttajiakin. Ja tässäpä suhteessa mielestämme patenttivirasto on tehnyt paljon. Se on nostanut rimaa niin, että voidaan estää heikot patentit. Joka tapauksessa haluaisimme nähdä paljon enemmän työtä tehtävän tällä alalla. Ja lopetankin puheenvuoroni tähän. On totta, että uudessa komissiossa komission täytyy tarkastella varovaisesti politiikkojaan, pitää huoli siitä, että politiikka johtaa ja toimet johtavat konkreettisiin eh, tekoihin, eivätkä vain tyhjiin puheisiin. Tähdentäisin kuitenkin sitä, että eh, kun yhdistetään komission osastoja eh, ja nämä tekevät yhteistyötä, niin se on vain hyvä. Ja jos kilpailupääosasto voi vielä kantaa kortensa kekoon, niin aina parempi. Kiitoksia paljon, herra pääjohtaja. rouva Catherine Sullier seuraavana. Merci, madame. Donc, une question qui... Kiitos, rouva. Tämä kysymys liittyy teidän edelliseen puheenvuoroonne. Herra pääjohtaja, te viittasitte tietystikin patentteihin ja siihen, että patenttilainsäädäntö on kansallisella pohjalla tällä hetkellä. Ja että on Euroopan patenttivirasto kyllä olemassa, mutta kuitenkin käytännössä kansallisella tasolla se hoidetaan. Kansallisella tasolla kansalliset tuomioistuimet päättävät riitatapauksista. Te viittasitte näihin riitamenettelyihin ja kustannuksiin, joita näistä aiheutuvat, ja myöskin oikeudenkäyntikuluihin kysymyksiin kuuluu, milloin saadaan varsinainen virallinen kunnollinen eurooppalainen patenttilainsäädäntö aikaan? La question a au moins le mérite de la simplicité. No, tähän yksinkertaiseen kysymykseen tietysti ei välttämättä löydy yksinkertaista vastausta. Niin, pääosaston taholta Voin antaa vain aika vaatimattoman vastauksen. Tahtoo sanoa, että me, kun me ajattelemme sitä, mitä on, mitä on voitettavissa ja mitä menetämme, kun meillä ei ole yhteisön patenttia – me olemme jatkuvasti raportissamme alleviivanneet sitä, että tästä koituu häviötä ja toivottavasti uusi komissio rohkaisee tutkimusta ja innovaatioita. Innova- toivottavasti yhdessä eri osastojen kesken voimme korostaa sitä, kuinka tärkeä tällainen patentti olisi. Kiitoksia paljon. Herra Ader seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, herra pääjohtaja, että olette täällä tänään. En voi oikeastaan sanoa, että minä tukisin näitä alkuperäistä lääkkeiden valmistajia tai generistä lääkkeiden valmistajia. En minä tässä pyri puhumaan kummankaan puolesta, mutta pikemminkin ajattelisin tässä potilaiden tai mahdollisten potilaiden oikeuksia. Ja tässä suhteessa haluaisin sanoa teille seuraavan asian. Teidän kertomuksenne, huolimatta siitä, miten kauniisti asian ilmaisette, kuvasi tyypillisiä stereotyyppitapauksia, jotka liittyvät siihen, miten ja kuinka alkuperäisten lääkkeiden valmistajat ovat äh, yrittäneet äh, markkinoida tuotteitaan epäkelvoilla tavoilla, kilpailua vääristävillä tavoilla. Näitä tilanteita te kuvasitte. Mikäli potilaalle annetaan harhaan johtavaa tai puutteellista tietoa näiden potilaalle tarkoitettujen tiedotteiden tai mainosten yhteydessä, niin tämä epäkelpo paikkansa pitämätön tieto on yksi ongelma. Ja kyse on epäreilusta kilpailusta ja vääristä, vääränlaisesta markkinointitekniikoista, jotka suorastaan loukkaavat potilaiden oikeuksia. Sillä mikäli potilas saa paikkaansa pitämätöntä tai harhanjohtavaa tietoa niin, tietoa, niin silloin tietystikin potilas ei voi olla varma siitä, voiko hän käyttää tuota lääkettä vai ei. Luottamuspulaa syntyy. Kysymykseni on seuraava. Kun te mainitsitte koko joukon seikkoja, te puhutte eri erittäin varovaisen sanakäänteen Ja olisikin esittää kysymyksen. Mikä tämän kertomuksen laatijan ehdotus on? Mitä nyt aiotaan tehdä sen varmistamiseksi, että voidaan puuttua tällaisen epäkilpaon, epäkilpoon kilpailutoimintaan? Kuuluko, kuuletko tästä asiasta kansallisen lainsäädännön piiriin vai aikooko komissio puuttua näihin ongelmiin Euroopan tasolla ja aikooko komissio ryhtyä langittamaan jonkinlaisia sanktioita? Well, I, th- I think there, there's a variety. Niin. Useitakin toimimalleja tulee tutkia. Niitä täytyy tutkia joko Euroopan tasolla, jos tämä käyttäytyminen käytänne koskee kaikkia markkinoita, taikka kansallisella tasolla, jos on lautan kansallisista markkinoista. Niin saattaa olla epäreiluja käytänteitä, esimerkiksi harhaanjohtavaa generisten lääkkeiden mainontaa. Tai voi olla harhaanjohtavaa mainontaa alkuperälääkkeiden valmistajien taholta. Molemmissa tapauksissa on ongelma, johon täytyy puuttua. Jos esimerkiksi alkuperäfirma sanoo, että älkää käyttäkö tätä ja tätä geneeristä lääkettä, koska se ei ole yhtä turvallinen kuin meidän lääkkeemme, vaikka tälle geneeriselle lääkkeelle on annettu myyntilupa. Kuitenkin aivan samalla tavalla geneerisen lääkkeen valmistaja voi väittää, että sen lääke on halvempi, vaikka siihen ei ole perusteita. Ja Kyllä tässä on kokonainen joukko ongelmia, joihin kansallisten viranomaisten täytyy puuttua oman lainsäädäntönsä perusteella, joka koskee epäreiluja kauppakäytänteitä. No sitten jos ajatellaan sellaista, sellaisia käytänteitä, joihin meidän kilpailuviranomaisena Euroopan tasolla ja myös kollegoidemme kansallisella tasolla täytyy puuttua. Kyse on käytännöistä, joissa pyritään käyttämään Siis viranomaisten täytyy käyttää kapasiteettiaan hyväksi, ähm, estää äh, geneeristen lääkkeiden pääsyä markkinoille, tai joskus alkuperäiset ja geneerisiä valmistavat äh, tekevät sopimuksia, ähm, jotka koituvat kuluttajan vahingoksi. Ja joskus geneeriset lääkkeet, niiden valmistajat voivat tehdä keskenään sopimuksia ja ylläpitävät hintoja vielä senkin jälkeen, kun alkuperälääkkeen valmistaja on luopunut patenttioikeudesta. Joten jotkut näistä käytänteistä saattavat olla sellaisia, että Euroopan komissio voi kilpailuviranomaisen ominaisuudessa niihin puuttua. Jotkut taas liittyvät vain yhteen tai kahteen jäsenvaltioon, ja niihin on paras puuttua sitten jäsenvaltion kansallisen kilpailuviranomaisen toimesta, ja näin juuri tällä hetkellä tapahtuukin. Mehän emme tässä yritä tietenkään mitään yleistä salajuoniteoriaa kailottaa tässä. Haluamme vain, että kuluttajat ovat valppaina, ovat valppaina epäreilun ja harhaanjohtavan kaupan suhteen tai ovat valppaina sen suhteen, että geneeristen lääkkeiden valmistajat väittävät omien tuotteidensa olevan halvempia, vaikka itse asiassa näin ei ole. Eroa ei ole. Joten jatkossakin me tulemme tarkastelemaan sellaisia tapauksia, jotka kilpailulain näkökulmasta ansaitsevat tulla tutkituiksi. Esimerkiksi jos kilpailu ei toteudu tiettyjen yritysten päätösten sopimusten ansiosta – ja kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät aivan samalla tavalla, jos tämä toiminta rajoittuu vain pariin maahan. Samanaikaisesti kansallisella tasolla on lainsäädäntöä, joka puuttuu harhaan, jo, harhaan johtavaan tiedottamiseen tai mainontaan, ja tähän kansallisen lainsäädännön keinoin voidaan puuttua. Myös Euroopan tasolla saattaa olla syytä joskus puuttua harhaanjohtavaan mainontaan, joka kohdistuu kuluttajille, mutta yleensä lainsäädännön toteuttamisen valvonta on jäsenvaltioiden heiniä. Kiitoksia. Karl Schlüter seuraavana. Thank you for coming here. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne tänään. Toisin kuin monet ystäväni, olin iloinen luettuani tämän kertomuksen, koska me voimme säästää hyvinkin paljon rahaa, mikäli laki toimii niin kuin sen pitäisi toimia. 20 vuoden patentti on 20 vuoden patentti, ei 20 plus 3 vuoden patentti, niin kuin joskus voi käydä, mikäli käyttää oikeanlaista taktiikkaa. Mikäli vain pari prosenttia tapauksista menee läpi oikeudessa, niin silloin laki toteutuu ja patentteja voidaan suojata. Te olette tehneet jotakin ehdotuksia kertomuksessanne sen suhteen, mitä voitaisiin muuttaa riitojen ratkaisumenettelyitä eurooppalaisten patenttien suhteen niin poispäin. Te ette kuitenkaan koske kaikkein herkimpään kysymykseen. Sen vuoksi minä aion ottaa sen esiin. Tässä on kaksi osaa. Tämä liittyy osittain itse patentteihin. Innovatiivisuus. Mikäli minä voin saada sata patenttia ja saada yhden lääkkeen patentoitua, niin onko niin, että kaikki nämä sata potenttia, patenttia ovat innovatiivisia luonteeltaan, kun on kyse yhdestä ainoastaan lääkkeestä, ja kun puhutaan toisen sukupolven lääkkeestä ja menettelystä, jolla voidaan estää generisten, generisten kopioiden valmistaminen sitten, kun ensimmäisen sukupolven patentti on kulunut umpeen. Niin onko niin, että kun sitten tulee tämä toisen sukupolven lääke, niin onko nähty sellaisia tapauksia, joissa patenttia ei patentti ei ole voitu suojata riittävän innovatiivisuuden varjolla. Sillä mikäli ei saa patenttia, tai patenttihan voi saada mikäli on todellista innovaatiosta kyse, Ja kun saa tällaisen patentin, niin vaikuttaa siltä, että on liiankin, vaike- liiankin helppoa saada patentti aineille tai keksinnöille, kun on hyvin lähellä aiemmin jo annettua vahvaa patenttia. Joskus tarvitaan menettelyitä ja prosesseja, jotta lääke ylipäänsä saadaan valmistettua, laadittua, ja mikäli voidaan patentin avulla estää muita laatimasta tai valmistamasta miltei samanlaisia lääkkeitä. Mikäli toinen saa uuden patentin ja sitten vanha patentti ja vanha menettely on vielä taustalla, niin onko sitten niin, että ikinä ei tule esiin tapauksia, joissa tämä vanha patentti vanha patentti ei sitten uudisteta vai löydetäänkö, että keksitäänkö aina nämä vanhat patentit ja piirretäänkö aina, että täällä on vanha patentti olemassa. Ehkä esitetään nyt hieman huonosti, mutta toivottavasti ymmärsitte. Me tarvitsemme uusia lääkkeitä, me tarvitsemme innovaatioita ja mahdollisimman halpoja lääkkeitä sitten, kun innovaatio on syntynyt. Mahdollistaako nykyinen patenttijärjestelmä ehkä kaikkein huonomman vaihtoehdon kummastakin maailmasta? Mikäli 1,5 prosenttia prosenttia lääketehtäiden tuloista menee perustutkimukseen ja vielä suurempi osa lääkkeiden kehittämiseen. Ja kun tarkastetaan Yhdysvaltojen tilastoja, 1540 lääkettä, kun on kyseessä, niin yhdeksän kehitettiin pelkästään julkisen rahalla ja muutoa lääketeollisuuden toimesta. Onko meidän toimemme tehokkain tapa tuottaa uusia lääkkeitä? Saammeko riittävästi uusia antibiootteja esimerkiksi ja muita uusia lääkkeitä markkinoilla esimerkiksi harvinaissairauksien hoitamiseksi? Saammeko uusia lääkkeitä muita kuin kroonisia sairauksia varten? Mitä saadaan suurin mahdollinen tarjousvaikutus näistä vai pikemminkin, onko tarkoituksena laatia tai valmistamisia lääkkeitä, joihin ihmisillä on vara. Miten saammeko nyt oikeita lääkkeitä yhteiskunnalle me tarvitsee? Entä kustannukset? Onko kustannukset otettu mukaan nykyisen patenttijärjestelmään riittävästi? Teollisuus on valittanut, että oikeastaan teollisuus ei tiedä, mitä tulosta syntyy, kun ryhdytään tutkimustyöhön. Oletteko te tut- tutkineet näiden palkintojen, palkintorahojen merkitystä esimerkiksi? Oletteko te tutkineet, miten eri tällaisten tut- palkintojen ja muiden avustusten avulla voitaisiin kannustaa tutkimukseen? Kun saa tietystikin seikka halvimmalla pystyy tuottamaan geneeristä lääkettä parhaiten pääsee markkinoille. Raportista myöskin havaitaan, että kun, kun patentti kuluu umpeen, niin silloin myynti kiihtyy. Onko lääkkeille kysyntää, niin kuin uskon, mutta ihmiset eivät kuitenkaan osta lääkkeitä, koska heillä ei ole varaa niihin, taikka terveysviranomaiset e- eivät suostu niitä maksamaan. Pitäisikö tästä prioriteetti? Lääkkeitä on markkinoilla, mutta ihmisillä ei ole varaa maksaa niistä, koska joutuu maksamaan samalla patentista. Jotta voisimme maksimoida tutkimuksen hyödyn? Oletteko tutkineet eri kannustimia? Olisiko mahdollista, että arviointeihin otettaisiin mukaan uudet menetelmät ennen kuin ryhdytään uusiin lakeihin ja riidan sovittelumenettelyihin ja muuhun uuteen lainsäädäntöön? Pitäisikö ensin pohtia perusperiaatteita? Onko tämä nykyinen tapa paras mahdollinen tapa saada aikaan lääkkeitä markkinoille tarpeitamme varten? Herra pääjohtaja. Well, uh, I wish I... No, toivoisin, että olisin yhtä mieltä, mutta en ole. Nimittäin siitä, että kilpailulaki on vastaus kaikkiin patenttijärjestelmän ongelmiin. Kun puhutaan tästä patentin innovatiivisesta korkeasta tasosta tai patentin korkealaatuisuudesta, niin kyllähän patenttivirasto tekee kaikkensa saadakseen järjestystä tälle alalle – mutta edelleenkin tämä on ongelma, ja jos tämä on liian suuri ongelma yhteiskunnalle ja meille kaikille, niin väistämättä, niin väistämättä näistä tulee kilpailukysymyksiä. Tämä on ollut USAn kokemus, ja USAhan on ensimmäinen myös myöntämään sen, mitä Rod Perent korosti, eli että innovaatiota täytyy suojella. Käytännössä kuitenkin kaikenlaista tapahtuu. Sellaista, joka valitettavasti johtaa joko sinään heikkoihin patentteihin tai näiden klustereiden vaikutuksiin, jotka sen sijaan, että kirvoittaisivat innovaatiota, heikentävät innovaatioprosessia – koska kaikki eivät oikein edes tiedä, että mitä oikeuksia täytyy suojella ja mitä oikeuksia voidaan lisenssöidä. Joten lienette oikeassa, herra Schröter, kun korostatte, että eivät ainoastaan geneeriset lääkkeet, niiden valmistajat nurise, patenttijärjestelmästä, vaan koko teollisuuden ala, koko tämä ala tarvitsee paremmat innovatiiviset puitteet ja myös kilpailupuitteet. Siksi me olemme puuttuneet asiaan, tehneet suosituksia patenttijärjestelmäksi, mutta emme me sentään halua ennalta väittää, että tämä tai tuo järjestelmä olisi paras. Olemme sitä mieltä, että tietyillä aloilla yhteisön patentti olisi paras järjestelmä. Mitä sitten tulee korvauksiin? No, tällaiset hintavarastot voisivat olla jonkinlainen korvaus. Omien tutkimustemme puitteissa olemme keskittyneet tutkailemaan sitä, että mitkä olivat tunnelmat tällä alalla. Mm. Ja nyt olemme alkaneet tehdä tutkimuksia tiettyjen yritysten käyttäytymiseen. Jos nämä yritykset tai jotkut niistä tulivat meidän pakeillemme ja sanoisivat, että olemme yhtä mieltä tai emme välttämättä ole yhtä mieltä kanssanne, Mutta olemme yhtä mieltä siitä, että ongelmia saattaisi olla, jollei olisi riittäviä ähm, korvauksia ja äh, olisivat myötämielisiä tällaiselle hintarahastolle, niin emme välttämättä olisi eri mieltä. Tämä olisi yksi mahdollisista korjauskeinoista, korvauksista. Usein äh, tällaisen muutoksenhan on tarkoitus on hyödyttää kuluttajaa ja kansalaisia ja koko yhteiskuntaa. Mutta emme me tietenkään näitä kaikkia muutoksenhakuprosesseja käyneet läpi. Me tutkimme ensin ongelmaa ja sen jälkeen me olemme pohtineet väärinkäytöksiä, tehneet tiettyjä suosituksia, myös DG Sankossa ja DG Yritys, yrityspääosassa olemme pohtineet sitä kollegoiden kanssa, ovatko nämä muutosehdotukset sääntelypuitteisiin sellaisia, että ne voidaan toteuttaa realistisen ajan kuluessa niin, että ne hyödyttävät potilaita ja terveydenhoitojärjestelmiä. No, aiomme kuitenkin jatkaa tutkintojamme, tutkimuksiamme yksittäisten yritysten käyttäytymisen suhteen. Ja kyllähän me tulemme kaikkia ehdotuksia tarkastelemaan, jotta voisimme ratkaista ongelmat. Merci beaucoup. Euh, Monsieur Chatsimarkakis. Seuraavaksi Chatsimarkakis. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota tästä aika rankasta hommasta. Kaksi konkreettista kysymystä minulle, minulta. Ensinnäkin jäsenvaltioiden rooli. Jäsenvaltiothan ovat vastuussa hintapolitiikasta. Ne haluavat pitää tämän vastuun. Minä toivoisin, että meillä olisi suuret eurooppalaiset markkinat, mutta niin nyt ei ole. Meillä on 27 eri hintarakenteet. Tällä on kuitenkin valtavat vaikutukset paitsi hintapolitiikalle, myös sille, milloin innovaatio tulee markkinoille, milloin se viivästyy, mihin te viittasitte analyysissanne, ja milloin geneeriset lääkkeet saadaan markkinoille. Kysymykseni voiko komissio läpinäkyvyysdirektiiviä käyttäen ehkä painostaa jäsenvaltioita sitä kunnioittamaan ja myös sen äh, määräaikoja me lainsäätäjinä olisimme toivoneet, tai osa lainsäätäjinä, että jäsenvaltiot olisivat kunnioittaneet näitä määräaikoja entistä paremmin. Olisiko komissiolla mahdollisuus jäsenvaltioita painostaa? Tämä olisi nimittäin jo suuri askel eteenpäin. Ja toinen asia, evergreening, eli tätä kauttahan tätä patenttisuojaa käsitellään. Monet ovat äh, viitanneet Euroopan patenttivirastoon ja siellä on, äh, ja myös keskusteluissa heidän kanssaan, on tultu enemmän siihen käsitykseen, että oikeastaan olisi järkevää laajentaa patenttisuojaa vaikkapa viidellä vuodella ja todella siis tehdä näin, mutta tämän jälkeen se olisi sitten kerrasta poikki. Eli tällaista ikuista suojaa, se tehtäisiin hyvin selvä, selväksi, että se ei ole mahdollinen. Eli että patenttisuoja olisi entistä pidempi, mutta sen jälkeen se olisi sitten kerrasta poikki. Mitenkä te suhtautuisitte tällaiseen ehdotukseen? Monet patenttiviranomaiset myös Münchenistä, Euroopan patenttivirastosta, pitäisivät tätä aika hyvänä ratkaisuna. I've got two reactions. Löysi kaksi reaktiota tähän. En voi tilla, millään kyllä kattaa 27 komissaarin ajatuksia. Puhun omasta puolestani. Avoimuusdirektiivin tarkoitusperä minun nähdäkseni on tietystikin se, että komissiolla on voimakas mahdollisuus median kautta saattaa kritisoida jäsenvaltioita ja uhkailla niitä. Se voi uhata jäsenvaltiota rikkomusmenettelyillä. Tämä on melkoinen paperitiikeri kuitenkin, koska tämä toimi kestää niin kovin pitkään, sen toteuttaminen. Mitä hyötyä on kilpailun viranomaisesta komission sisällä? No se hyöty, että mitä joihinkin käytäntöihin tulee, joihin me pyrimme puuttumaan, jos jonkun on kyse suurista yrityksistä jäsenvaltioiden sisällä, niin vaihtoehtoisesti kyse on yrityksistä, jotka itse asiassa meidän mielestämme odottavasti käyttää tilannetta hyväksi ja käyttää tilannetta hyväksi jossakin mutta Voimme, voimme kummankin kanavan kautta painostaa sen lisäksi, että poliittista tai oikeustoimien kautta toteutettavaa painostusta voidaan harjoittaa. Yritykset itse ovat erittäin herkkiä tällaiselle uhalle, että voi joutua oikeustoimien kohteeksi. Se, että komissio kollegiona aikoo ryhtyä toimiin, usein selkeästi vie tämän viestin perille yritysten suunnalla. Sen lisäksi jäsenvaltioiden tasolla voidaan pyrkiä toimimaan. Toinen kommentti on hyvän abstraktimpi. Mikäli tätä hieman pidetään patenttisuojaa, niin voidaanko sitten pistää kerrasta poikki? Minun mielestäni tämä on erittäin terve lähestymistapa. Niin, tämän henkilökohtainen kantani, minä pitäisin tätä parempana vaihtoehtona kuin tällaista leväperäisempää lähestymistapaa, että jatkuvasti joudutaan oikeusjuttuihin ja pidennetään sitten patenttisuojaa. Ongelma, joka tähän liittyy, on se, että tämä ajatus on kyllä yksinkertainen, mutta toisaalta on kyse kokonaisista patenttiryppäistä. Olen varma, että patenttiviraston kollegoilla olisi enemmän kokemusta ja mahdollisuuksia vastataan kysymyksiin, koska me on vain tarkasteet, mitä patenttivirasto tekee ja tarkkailla viraston toimintaa. Mutta periaatteessa katsoisin, että on hyvä, olisi hyvä, mikäli olisi näin selkeä käytänne. Mutta meidän täytyy tarkastella asioita tapauskohtaisesti. Sitten vasta näemme, olisiko tässä mitään järkeä. Merci, monsieur le directeur. Kiitoksia, herra pääjohtaja. Herra Depardieu. Oui, monsieur le directeur, euh, euh, Je pense que vous avez, euh, comme vient de... Niin. Kuten muutkin ö, äh, kollegat tässä viittasivat, niin ö, ähm, tämä ö, äh, tiedonanto vaikuttaa kyllä hyvin hyödylliseltä. Ja se osoittaa teidän taholtanne hyvää tahtoa, mutta mielestäni että ole menneet liian riittävän pitkälle tässä kilpailun vastaisessa toiminnassanne. Kuitenkin tämä kilpailun vastainen toiminta on yksi suurimmista Euroopan äh, kansanterveysongelmista tulevaisuudessakin. Tälläkin hetkellä, kun puhutaan kansanterveydestä, niin ongelmia on ja valitettavasti niitä siis tulee olemaan jatkossakin. Tämä on oikeastaan huomio, ei, pitenkään, ei, ei niinkään kysymys. Mutta tämä äh, äh, direktiivi tai asetus, joka liittyy tiedottamiseen, potilaille tiedottamiseen, niin senhän tulisi mahdollistaa se, että teidänkin tiedonannossanne se otettaisiin huomioon, että voisitte jatkossa kehittää parempaa direktiiviä, parempia sääntöjä, koska tällä hetkellähän tilanne ei ole riittävän hyvä. Jos ajatellaan vaikkapa suuria lääkefirmoja, sellaisia joilla me, jollaisia meillä on Euroopassa. Niin jäsenvaltioilla ei ole riittävän vahvoja välineitä pitää puolustaa kansanterveyttä ja vastustaa näitä suuria yrityksiä. Jos nyt ajatellaan vaikkapa Ranskan tilannetta ja tätä, tätä sikainfluenssa-rokotetta, ähm, mm, se on jo sinään ollut ongelma, ja kun ajatellaan vaikkapa hintatasoa, niin siinä vaiheessa, kun äh, päästään tähän generisten lääkkeiden vaiheeseen ja niiden myynti lisääntyy, äh, niin mielestäni pitäisi mennä pidemmälle, jotta saataisiin todellista yhteisön politiikkaa, eikä jäsenvaltioille annettaisi liian vapaita ö, käsiä ö, hinnoittelussa. Jäsenvaltiothan eivät kuitenkaan ole riittävän vahvoja lääketeollisuuden suhteen, kun lääketeollisuus toimii Euroopan tasolla. Ja kun ajatellaan tätä ö, valtasuhdetta, niin varmasti voitaisiin suojella paremmin kuluttajia, jos heillä olisi parempi luottamus lääkkeisiin. Näinhän ei tällä hetkellä ole. Ensinnäkin kuluttajien luottamusta tulisi lisätä ja tulisi myös toimia niin, että että ei lähdettäisi siitä, että ainoastaan kilpailupolitiikan keinoin voitaisiin ratkaista kaikki ongelmat. Täytyy saada oikea, oikeat valtasuhteet niiden välillä, jotka voivat pitää huolta julkisen palvelun riittävästä tasosta. Ja tarvitaan myös innovaatioiden lisäystä. Ei siihen välttämättä tarvita yksityisiä yrityksiä, vaan me poliittiset päätöksentekijätkin voimme vaikuttaa asiaan. Ja tietysti suurten yritysten täytyy kehittää omalta osaltaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Eli vaikka teidän tiedonantonne ottaa huomioon monia ongelmia, se tietenkään vastaa kaikkiin ongelmiin, mutta me varmasti poliitikkoina voimme teitä auttaa, jotta tämä tasapaino saadaan aikaan. Herra pääjohtaja voi nyt vastata. Onko nyt ehkä jopa loppuyhteenvedon paikka? No ensinnäkin haluaisin todeta, että mitä erityisestikin tulee niihin tahoihin, jotka katsovat, että tämmöinen keskittynyt pelkästään hintoihin, mutta emme ole nähneet, että tässä metsää puilta ja teollisuutta kokonaisuutena, niin tämähän on hyvin pitkälti äskeisen puhujan perimmäinen viesti. Usein olen todennut, että kun energian sektorilla ryhdyttiin tutkimaan asioita, meillä oli 27 energiaministeriä ja 27 hallitusta heidän takanaan. Kaikki uskoivat, että heillä oli kansallista energiapolitiikkaa, jonka avulla voidaan tarjota parempia mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti katsottuna ja myöskin kuluttajille, mutta meillä on vain kymmenen yritystä koko Euroopassa, jotka vastaavat 95 prosentista energian toimittamista. 95 prosenttia energian toimituksista Joten kyse on epätasapainosta. Ne, jotka puolustavat kaikkien eurooppalaisten etuja, niin tässä suhteessa voimasuhde on erittäin pahasti kallellaan. Niin nyt tätä ollaan oikaisemassa. Energian liittyvä tutkimus pyrkii nyt johtamaan siihen, että parempi tasapaino saadaan aikaan lain ja sen täytäntöönpanon välillä. Minä hyväksyn täysin sen väitteen, että meidän täytyy tukea innovaatioita ja meidän täytyy tutkia tutkimusta ja kehitystä suurissa yrityksissä, erityisestikin eurooppalaisissa yrityksissä. Ja hienoa, että parlamentin edustaja totesi, että emme ole menneet riittävän pitkälle mietinnössämme tai kertomuksessamme. Sillä kun turvallisuuteen ja terveyteen sijoitetaan rahaa ja kun kyse on valtavan suurista asioista kuluttajien kannalta, niin miksei enemmän kiinnitetä huomiota todellakin siihen, että miten ne hinnat muodostuvat. Minun mielestäni geneeristen ja muiden lääkkeiden välisiä suhteita, kun tarkastellaan, hinnan muodostus on asia, joka ansaitsee enemmän huomiota. Emme tietenkään etukäteen halua osoittaa ketään syyttävällä sormella, ennen kuin me saaneet näyttöä siitä, miten asiat hoidetaan haluamme todenteella arvioida ensin ja tarkastelemme kuluttajien etuja ja myös markkinoita. Tiedän, että parlamenttiin jäsenillä on muitakin asioita kuin kuunnella päiväpääksytysten täällä komission pääjohtajia, joten päätän puheenvuoron tähän. Niin, minäkin olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat kiittäneet teitä tästä raportista. Tällä tavalla saamme paljon valaistusta asiaa, mutta monia kysymyksiä tietysti on vielä pöydällä yhdellä jos toisellakin, mutta joka tapauksessa tämä on kuitenkin arvokasta tietoa, jonka meille olette kertoneet ja kiitän teitä kaikkien kollegoiden puolesta. Kiitoksia vain. Bien, euh, donc nous continuons euh, notre après-midi. No niin, jatkamme iltapäivän töitämme. Ensinnäkin tämä Koillisatlantin rannikkojen ö, kysymys on lykätty, sitä on siirretty, mutta menemme sen sijaan suoraan maataloustuotteiden laatupolitiikkakysymykseen. Ö, kyse on ö, tulevan maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja siihen liittyvistä suurista linjoista. Ja meillä on Pilar Aisun mietintö tästä aiheesta. Ja sopisiko teille esitellä meille tämä mietintönne? Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kyseessä on lausunto, joka perustuu komission kertomukseen liittyen maatalouspolitiikan tulevaisuuteen ja laatutuotteiden tulevaisuuteen. Tässä on hyvin paljon pelissä. Mitä tulee alkuperämerkintöihin, näihin maantieteellisiin merkintöihin. Tämä on yksi kaikkein kiistanalaisimmista kysymyksistä, sillä komissio ehdottaa, että alkuperämerkinnät sekä maantieteelliset merkinnät yhdistettäisiin toisiinsa. Minä henkilökohtaisesti ja maatalousvaliokunnan enemmistö vastustaa näiden kahden merkinnän yhdistämistä fuusioimista, sillä alkuperämerkintä, joka on erittäin arvostettu merkintä, näin menettäisi arvoaan. Ajatellaan esimerkiksi viinien kohdalla, niin tässä on hyvin suuri ero siinä, onko kyseessä tällainen merkittävä alku alkuperämerkintä vai pelkkä maantieteellinen merkintä sen suhteen, missä sitä viiniä nyt sitten on tuotettu. Itse todella voimakkaasti vastustan sitä, että näitä kahta järjestelmää lähdettäisiin sulattamaan toisiinsa. Sitten kun ajatellaan Euroopan äh, maataloustuotteiden laatupolitiikkaa ja sitä, mitä strategia olisi noudatettava, niin ainut äh, etu, mitä tästä voisi saada, olisi hallinnon vähentäminen eli juuri vastuutahojen taakan keventäminen hallinnon suhteen. On lukuisia vaatimuksia, joita liittyy joko alkuperämerkinnän saamiseen tai näihin, maatalo- näihin ää, maataloustuotteiden maantieteellisiin merkintöihin, mutta todellakaan tätä järjestelmää ei tule sotkea siltä osin, että näitä lähdettäisiin sulauttamaan toisiinsa. Pitäisi paremminkin lähteä parantamaan näkyvyyttä niin, että tiedotettaisiin Euroopan unionin kuluttajille ja kerrottaisiin heille siitä lisäarvosta, joita näillä alkuperämerkintätuotteilla on. Kun puhutaan näistä eri merkinnöistä, joita meillä esimerkiksi on viineille, alkoholituotteille sekä erilaisille laatutuotteille. nämä pitäisi säilyttää sellaisenaan. Ajatellaan vaikkapa viinejä ja alkoholituotteita. Näiden merkinnäthän ovat kaikkein vanhimpia ja tämän jälkeen meille on tullut sitten myös elintarviketuotteille alkuperämerkintöjä sekä näitä maantieteellisiä merkintöjä. Ja jos näitä lähdettäisiin sotkemaan toisiinsa, niin tämä voisi aiheuttaa aikamoista sekannusta, kun ajatellaan kaikkia niitä tahoja, joita tämä asia koskee, jotka toimivat alalla. Kansainvälisellä tasolla toteaisin, että tulisi parantaa näiden alkuperämerkintöjemme mm, suojelua, ettei tapahtuisi väärennöksiä tai ettei tulisi tuotekopioita ulkopuolelta. Tämä koskee esimerkiksi vinejä, mutta myös muita tuotteita. Ja sitten mitä tulee markkinointiin, se, että maataloustuotteiden raaka-aineiden alkuperää tuodaan esiin, voi ehkä vaikuttaa myönteisesti joihinkin tiettyihin jalostettuisiin tuotteisiin, mutta tämä voi kuitenkin aiheuttaa myös aika paljon lisätyötä ja sekannusta. Eli tämän raaka-aineen, jalostettujen tuotteiden raaka-aineen alkuperä voitaisiin merkitä, mutta vain siinä tapauksessa, että tämä olisi täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa, koska näillä tuottajilla on muutenkin jo niin paljon hallintoa hoidettavana, että me lisäisimme heidän taakkaansa vielä tältä osin, niin se olisi kyllä liikaa vaadittu. Komissio tässä tiedonannossaan myös viittaa siihen, että horisontaalisesti hoidettaisiin asiat, jotka tähän asti on hoidettu vertikaalisesti, mitä lainsäädäntöön tulee, ja todennäköisesti tämä johtaisi siihen, että tämänhetkiset säännöt kuitenkin säilyisivät, mutta sitten yksityiset tahot olisivat vastuussa näistä kaupallisista standardeista. Ja me katsomme ja minä katson, että tämänhetkiset standardit, jotka on, josta on huolehdittu vertikaalisesti, niin näiden kautta markkinat ovat huomattavasti läpinäkyvämmät ja kuluttaja saa helpommin tietoa. Ja siitä, siitä syystä kantani on, että nämä standardit säilytettäisiin ennallaan ja että yksityiset organisaatiot eivät saisi tätä tehtäväkseen, vaan että se keskitysti. Kuitenkin tämä komission ehdotus näistä uusista vapaaehtoisista merkinnöistä, niin kuin esimerkiksi jotkut tietyt maantieteelliset merkinnät, niin tämä täytyy ottaa huomioon ehkä myöhemmin ja samoin esimerkiksi hiilijalanjälki ja muut ympäristöseikat. Esimerkiksi juuri tämä hiilijalanjälki asia voisi tulla esiin myöhemmin, tai, tai että se voisi ainakin olla nyt vapaaehtoisella pohjalla. Komissio on myös tutkinut sitä, voitaisiinko ottaa ekologisuus huomioon ja samoin esimerkiksi eläinten hyvinvointi. Voitaisiinko tämä jotenkin merkitä näihin lopputuotteisiin? Näitä asioita voi toki tutkia, mutta nyt on esimerkiksi puhuttu integroidin maatalouden yhteisistä eurooppalaisista merkinnöistä kyllä, mutta samalla tarvittaisiin esimerkiksi markkinointia. Tämän tyyppistä maataloutta tulisi markkinoida ja, ja siitä tiedottaa huomattavasti paremmin. Tätä myös varmasti kuluttajat arvostaisivat. Ja sitten luomumerkinnät, jotka jo ovat olemassa. Minä suhtaudun hyvin myönteisesti komission ehdotuksen siitä, että luotaisiin uusi EU-merkki luomutuotteille, koska tällä hetkellä markkinoilla on hyvin paljon hajaannusta. Meillä on kaiken näköisiä logoja ja merkkejä. Esimerkiksi meillä Espanjassa meillä on 17 erilaista luomumerkkiä ja tämä nyt tietenkin vain hämää kuluttajia. Ja sitten mitä tulee näihin merkintätahoihin. Olen täysin samaa mieltä komission kanssa, sillä komissio on puhunut niistä eduista, joita yhtenäismarkkinat tuovat kun meillä on tällä hetkellä hyvin monia eri tahoja, jotka merkintöjä myöntävät, niin on parempi, että yhdenmukaistetaan tätä järjestelmää niin, että myös vastavuoroinen tunnustaminen toimisi entistä paremmin. Komissiohan äh, on katsonut näitä parhaita käytäntöjä asianomaisten tahojen kanssa ja tämä on äh, hyvin suuri, merkki eteen, äh, hyvin suuri askel eteenpäin. Ja tässä komission tiedon annossa todetaan, ja minä pidän hyvin tärkeänä sitä, että Euroopan laatutuotteiden mainostaminen ja niiden markkinointi on äärimmäisen tärkeää paitsi kolmansissa maissa, ajatellaan nyt vaikkapa viiniä, viinituotteita, niiden YMJtä, missä tästä on puhuttu, mutta myös ihan täällä Euroopan unionin omilla markkinoilla. Tällä hetkellä me häviämme, koska Euroopan unionissa ei saa mainostaa kaikkia laatutuotteita tulisi mainostaa niin ja markkinoida niin Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tässäpä tämä, mitä minä halusin sanoa. En nyt kuule mielelläni kollegoita. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijälle <clears throat> tästä erinomaisesta johdannosta aiheeseen. Ja nyt annan Mario Kriolle puheenjohtaja, jos, puheenvuoro, jos haluatte. Eh, caro Presidente, cari colleghi, io ho ascoltato... Puheenjohtaja, kollegat, kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla esittelijän lausumaa. Tietystikin kyseessä on jo pitkään vatvottu asia, eli alkuperämerkinnätä. Minä tulen alueelta, jolla on hyvin paljon maanviljelystoimintaa, ja usein meilläkin on keskusteltu siitä, minkä tyyppisiä alkuperämerkintöjä voidaan tuotteelle antaa. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän toteaa, että meidän pitäisi pitää yllä nyt olemassa olevia järjestelmiä niin, että ei synny lisää hämmennystä. Hämmennys ei ole tarpeellista aikana, jolloin maanviljelys on muutenkin jo ja maan, maantaloustuotteet ovat jo muutenkin suurissa vaikeuksissa. Voisin esittää toisenkin kommentin. Tämä liittyy luomuviljelyyn. Kollega on aivan oikeassa, kun hän toteaa, että Markkinoille tuodaan tuotteita erinäisillä merkinnöillä varustettuna. Hänen omassa maassaan on 17 erilaista ekomerkintää, joten voin kuvitella, kuinka paljon tästä tulee sekasotkua, kun tarkastellaan 27 jäsenvaltiota, kuinka paljon hämmennystä syntyy. Uskoakseni meidän pitäisi tässä nyt osoittaa jonkinlaista johtajuutta ja varmistaa, että yksi ainoa merkintä tai trademark tyyppinen merkintä pystyisi ratkaisemaan tämän monenkirjavan tilanteen. Varsinkin kun niin kovin monet ihmiset ostavat luomutuotteita tänä päivänä. Esimerkiksi minun seurallani luomutuotteet ovat erittäin suosittuja, joten ongelma täytyy kyllä ratkaista. Kiitoksia. Ja edustaja Rosti. Sì, grazie. Sono, cioè, ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto. Kiitoksia. Kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla eh, esittelijää. Mielestäni tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitys ja olen hyvin pitkälti esittelijän kanssa samaa mieltä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää huolellisesti muotoilla eh, kannanotot näihin aiheisiin niin, että asiat eivät mene sekaisin. Tässä oli yksi tärkeä kysymys, jota en oikein hyvin ymmärtänyt äsken. Haluaisin kuulla, että mitä siis tähän merkintään nyt on tarkoitus tulla mukaan. Minun mielestäni monissa tuotteissa ää, tällä hetkellä on ongelmana se, että eurooppalaisia tuotteita ei kertakaikkiaan ole saatavilla tai että lopputuotteessa vähintäänkin sitten on käytetty raaka-aineita Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja sitten etiketissä täytyy sanoa, että osa, tai täytyykö etiketissä sanoa, että osa tuotteen raaka-aineista ei tule Euroopan unionista, ja tämä voi tietenkin aiheuttaa ongelmia markkinoivalle yritykselle. Toisaalta on taas aikaa ikävää, jos äh, tästä, näistä merkinnöistä puuttuu jotakin kun kyse on kuitenkin tuotteiden myynnistä. Tässä voisi olla tuotteita, joiden raaka-aineista osa tulee Euroopan unionista ja osa Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja näin ollen esimerkiksi nämä raaka-aineet EUn ulkopuolelta ehkä eivät kunnioita Euroopan unionin pakollisia standardeja. Ajatellaan äh, vaikkapa äh, jonkun teknologian käyttöä, joka on Äh, epätavallista Euroopan unionissa tai on ehkä käytetty tiettyjä kasvintorjunta-aineita, jotka ovat kiellettyjä Euroopan unionissa. Ja tuolloin lopputuote, joka sisältää raaka-aineita, jotka on äh, tuotettu EU-ssa kielletyllä tavalla, niin tämähän saattaisi tietenkin aiheuttaa ongelmia loppukuluttajalle, varsinkin jos tämä ei lue siinä niin jos sitä ei ole merkitty, jos se ei lue etiketissä, tämä voi olla ongelmallista. No niin, hunaja. Hunaja on esimerkki, jonka jo kollegakin tuossa otti esiin. Se on tyypillinen italialainen tuote ja on yrityksiä, jotka viittaavat siihen, että hunaja sisältää osia, jotka eivät tule Euroopan unionista. Ja sitten he lisäksi vielä merkitsevät, että mistä tämä, mistä tämä raaka-aine tule. Ja toiset taas ovat rehellisiä ja sanovat, että, että tämä hunaja sisältää jotain muuta ja toiset sanovat, että tämä on italialaista hunajaa piste, valmistettu Italiassa. Kyllä tämä täytyy ottaa huomioon. Tässä nämä tuottajat joutuvat eriarvoiseen asemaan, sillä nämä merkinnät öö, eivät näin ollen olen vedenpitäviä. Ja pyytäisin, että esittelijä pyrkisi nämä vaatimukset ottamaan huomioon, eli yhtäältä merkinnät, jotka ovat luettavia, jotka myös kuluttaja pystyy ymmärtämään, mutta toisaalta on myös varmistettava se, että tämä tieto on mahdollisimman kattava. Merci. Kiitoksia ja Christian Klassaa puheenvuoron. Pardon. Anteeksi, rouva. Kysyn, Frau Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Pilar Ajusoa lämpimästi hänen tekemästään työstä ja myös tästä alustuksesta. Tämän aiheen suhteen täytyy nyt muistaa, mistä tässä on kyse. Siis kyse on maataloustuotteiden laatupolitiikasta ja siitä, että mitä strategiaa tässä nyt lähdetään toteuttamaan. Pilar Ajuso viittasi niin alkuperämerkintöihin kuin maantieteellisiinkin merkintöihin, jotka Euroopassa – oikeastaan jo merkitsevät laatua, ovat laadun tae. Mutta kyllähän tämä laadun tae tietenkin on hiukan horjuvaa. kun tässä nyt kumminkin myös kilpailemme keskenämme. Ja siksi mielestäni tehtävänä nyt on tulevaisuuden suhteen löytää sellainen tie, joka jälleen saattaa meidät kaikki yhteen. Meillähän on muutama peris, perusperiaate, jotka ovat äh, maatalouspolitiikan äh, yhteisessä markkinajärjestelyissä hyvin selvästi esillä. Ja siksi, kun tässä puhutaan eurooppalaisista symbolista ja eurooppalaisista merkinnöistä tuotteista, joissa todetaan vaikkapa, että tuotettu Euroopan äh, standardien mukaisesti. Ja täällä puhutaan tietenkin tästä cross-compliance-toiminnasta. Tämähän merkitsee meille myös kestävää tuotantoa. Ja täällä ympäristövaliokunnassa meidän täytyy erityisesti pitää sydämellämme sitä, että kestävä tuotanto, joka tuottaa laadukkaita elintarvikkeita ja tämän lisäksi suojelee ympäristöämme, ja maaseutumaisemaamme. Tätä täytyy todella painottaa. Ajatuksissani, kun täällä puhutaan globaalistuneesta taloudesta, niin on ehkä vaikeaa ihan puhtainta tuotteen alkuperää enää määritellä. Pizza, onko pizza pizzaa vain jos se tulee Italiasta? Eh, kun katsotaan eh, kaikkia eri raaka-aineita, mitä siihen on käytetty. Ja siksi meillä täytyisi olla tällainen laatu, merkintä, kun sanotaan, että no niin, tämä on italialainen pizza ja sitten tietenkin se liittyy alueeseen, mutta eihän tällainen voi olla sitovaa tai ehdoton vaatimus. Siksi tuen Pilar Ajuson lähestymistapa. hän sanoi, että alkuperämerkinnän on oltava vapaaehtoinen. Kestävät eh, elintarvikkeet, kestävät maataloustuotteet ovat kaiken Euroopan tuotannon pohjana. Ja tämä täytyy mielestäni myös markkinoille sanoa. Ja kun ajatellaan meidän tehtävämme ja sitä, miten haluamme tuottaa, niin tämähän, että se on Euroopassa tuotettu, voisi jo sinänsä riittää selitykseksi. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia, Rova Klas Schlüter, olkaa hyvä. Joo, jag har bara en kort kommentar. Ihan lyhyt huomio minulta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Samaa mieltä siitä, että emme saa vesittää niitä alkuperämerkintöjä, joilla on maantieteellinen eh, peruste tai joku tietty muu peruste ja että nämä merkinnät ovat näin suojeltua. Mutta en minä pidä ongelmallisena sitä, että myös ihan maa merkittäisiin. Kyllä ainakin minun kotimaassani kuluttajat yleensä haluavat tietää vain sen, että mistä, mistä ruoka tulee. Eikä heitä ehkä niinkään kiinnosta se, onko pizzat valmistettu Italiassa tai tai Saksassa vaikka. Heitä kiinnostaa pikemminkin se, että missä liha, jota pizzassa käytetään, on kasvatettu. Ja on myös kuluttajia, jotka haluavat välttää pitkiä, pitkiä kuljetusmatkoja. Heillä on oikeus tietää, mistä raaka-aineet tulevat. Siksi en tätä suositusta numero kahdeksan kyllä tue. Ja tämän vuoden maaliskuussa viimeksi maatalousvaliokunta tuki ehdotusta selkeämmistä merkinnöistä, myös maantieteellisistä merkinnöistä. En minä näkisi ongelmallisena tätä merkintää siitä, missä maassa joku tuote on kasvatettu tai näin. Minä haluaisin jatkaa tätä keskustelua sitten, kun puhumme suuren, suuresta elintarvikeuudistuksesta, mutta kyllä minä olen ö, maatalousvaliokunnan maaliskuisen kannan kanssa samoilla linjoilla tämän maantieteellisenkin merkinnän suhteen. En minä usko, että tämä alkuperämerkintä ja maantieteellinen merkintä välttämättä menevät sekaisin. Kiitos. Äh, edustaja Sieber. Kiitos puheenjohtaja. Niin, rouva puheenjohtaja. Ähm, kyllä minäkin katson, että nämä kaksi merkintää tulisi säilyttää. Nehän toimivat oikein hyvin, erityisesti ajatellaan äh, pk maatalousyrityksiä. On tärkeää, että ne saavat säilyttää tähän astiset merkintänsä, jotka ovat toimineet ihan hyvin, onpa kyse sitten alkuperämerkinnästä tai tästä maantieteellisestä merkinnästä. Ja tehdä kuluttajalle selväksi se, että joku tuote liittyy tällaiseen alkuperämerkintään tai, tai tiettyyn maantieteelliseen lähtökohtaan äh, ja kuluttaja on tästä sitten äh, valmis maksamaan enemmän. Kyllä kuluttaja varmaan maksaa siitä, mikä on hänelle tärkeää. Ei tämä sitä tarkoita, että teollisesti tuotannut, tuotetut elintarvikkeet olisivat huonoja tai huonompia, mutta me, tämä tarkoittaa sitä, että me olemme valmiit maksamaan tietyistä tuotteista, jos ne on valmistettu tietyllä vanhalla menetelmällä tai tulevat tietyltä alueelta. Me olemme valmiit maksamaan niistä hieman enemmän. No, muutoksia tähän tässä on tapahtumassa ja tapahtunut. Me olemme käyneet tätä keskustelua ennen kesää. Siitä on kuitenkin huolehdittava, että elintarvikkeissa ei ole liian monia merkintöjä. Se hämää kuluttajia ja he menettävät täysin käsityksen siitä, että, että niin, mihin näillä merkinnöillä oikeastaan pyritään, mikä on tärkeää. Eli joskus vähemmän on kuitenkin enemmän ja siksi meidän täytyy olla maltillisia. Sitten vielä luomumerkinnöistä. Meidän täytyisi katsoa, että pitäisikö meillä ehkä olla eurooppalaiset merkinnät, niin saataisiin nämä kaiken näköiset rikkaruohot kitkettyä ja niin nämä äh, kuluttajat saisivat myös hiukan oikeudellista varmuutta näiden merkintöjen osalta. Eli ehkäpä tässä hiukan toimintatarvetta on, ja olenkin utelias kuulemaan, mitä rakentavia ehdotuksia komissiolta tähän aiheeseen liittyen tulee. Kiitos. Madame de... Kiitoksia ja rouva Dylan, olkaa hyvä. Ehm, kiitoksia puheenjohtaja. Voisin ehkä tässä reagoida myös siihen, mitä kollega Schlüter sanoi. Alankomaalaisia ehm, kiinnostaa tällä hetkellä eniten se, että heidän pizzansa päällä on oikeaa juustoa eikä analogista juustoa. Eli tämä on pizzan suhteen meille se kaikkein tärkein osa tämä juusto. Ylipäätään tärkeää on se, että teemme eron maataloustuotteiden ja jalostettujen tuotteiden välillä, koska niitä ei voi sotkea toisiinsa. Ja kun puhutaan näistä kahdesta luokittelusta, niin ensinnäkin ihan primäärituotanto, jalostamaton tai ihan vähän jalostettu maataloustuote, siinä voisi hyvin olla tällainen EU logo, luomu logo, koska vaatimukset ovat äh, hyvin paljon korkeammat täällä Euroopan unionissa kuin muualla maailmassa. Ja tämän kuluttaja haluaa tietää. Hän haluaa, että se on merkittynä. Ja sitten puhutaan näistä vapaaehtoisista merkinnöistä, vaikkapa alkuperän maan tai alueen suhteen. Olen tässä kyllä Ajuson kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tämä pitäisi olla vapaaehtoinen järjestelmä, mutta tämä ei tietenkään saa mitenkään estää tai jarruttaa sisämarkkinoiden toteutumista. Ja sitten tietenkin luomumerkintä, no sillähän on pitkä historia ja tänä vuonnahan meillä oli tarkoitus luomumerkinnät jo saada jaloilleen, mutta näin ei käynyt, kun meillä on, me, meidän luomulokomme oli aivan tai se mitä oli suunniteltu EUn luomulokoksi oli aivan näin liian lähellä Aldin käyttämää luomulogoa. Ja eurooppalaisen luomulogon täytyy täytyy mielestäni taata se, että kyseessä on puhtaasti eurooppalainen tuote. Ja minua yllättää nyt se, että budjettivaliokunta haluaa ottaa rahoja niin, komissiohan on todennut, että no ei tässä nyt välttämättä lisää rahaa tarvita, mutta juuri tähän valvontaan ja niihin äh, tarkastuskäynteihin äh, tiloilla tarvitaan rahaa ja tätä me emme saa lähteä leikkaamaan. Ja sitten vielä yhteiset määritelmät. Täällä on puhuttu esimerkiksi hiilijalanjäljestä. Voitaisiinko tämä merkitä? No meillä pitäisi olla joka tapauksessa yhteinen merkintä koska, tai yhteinen määritelmä, koska muutenhan kaikilla ketjuilla on omat merkkinsä. Esimerkiksi Isossa Britanniassa Tesco-ketjulla on hiilijalanjärjestä oma merkintänsä. Ja jos jokaisella yrityksellä, supermarketilla, ketjulla on oma hiilijalanjälki, merkintänsä ja oma määritelmänsä, niin sittenhän se ei enää merkitse yhtään mitään kenellekään. Tässä minun lisäykseni tähän erinomaiseen työhön, jota valmistelija on täällä tehnyt. Kiitoksia. Ah, niin, en näe muita puheenvuoron pyytäjiä. Ennen kuin annan puheenvuoron teille takaisin. Ai, olihan siellä yksi puheenvuoron pyytäjä, olkaa hyvä. Kiitoksia. puhjelta sen ei ole kyllä mikrofoni päällä. Ευχαριστώ. Αυτό που ήθελα να τονίσω σε μια έκθεση που fännete näin. Pointti, jonka halusin nyt äh, esittää, kommentti, jonka halusin äh, antaa osaksi tätä keskustelua ja mietinnön suhteen, on se, että nyt on määrä ryhtyä ottamaan käyttöön kilpailuyhteydessä, kilpailuilmastossa laatu merkintöjä aikana, jolloin yhteinen maatauspolitiikka joutuu niin ikään mukautumaan muuttuviin reunaehtoihin. Niin ikään olemme pyrkineet vähentämään samanaikaisesti maanviljelyä ja ihmiset yhä vähemmän viljelevät maata. Maanviljelyn määrä on pienempi kuin aikaisemmin, mutta samaan aikaan kuitenkin viljelijät pyytävät yhä enemmän tukea toimilleen. Samaan aikaan me toimimme erittäin kielteisessä kansainvälisessä ilmapiirissä. Kuitenkin meidän etumme tässä yhä tiukkenevassa kilpailussa on se, että tuotteemme ovat erittäin laadukkaita. Meillä täytyy olla kunnolliset alkuperämerkinnät ja myöskin luomumerkinnät. Tarvitsemme sertifiointi- ja tarkastusjärjestelmiä, jotka pystyvät saamaan kuluttajan vakuuttuneeksi. Kuluttajat vakuuttuneeksi meidän tuotteidemme laadukkuudesta. Tämä on eduksi niille, jotka kunnioittavat kuluttajia ja tekevät hyvää työtä ja haluavat varmistaa kuluttajien suojelun, joten kyse on toisaalta ympäristön suojelusta, maaseudun suojelusta, kuluttajan suojelusta ja maanviljelijöiden edusta. Lisäksi meidän täytyy myöskin muistaa osuuskunta, viljely, tämäkin tuotantomuoto. Tarvitsemme erittäin osuvaa ja tehokasta politiikkaa, jotta voisimme vastustaa GMOita, geneettisesti muunnettuja organismeja. Tämäkin on yksi keino varmistaa tuotantomme laatu. Mikäli olemme tukea paikallistuotantoa, niin tämäkin puoli täytyy muistaa. Sen lisäksi, että varmistamme, että viljelijät saavat ansaitsemansa tulotason, voimme samalla suojella ympäristöä. Mikäli maanviljelystuotteita tuotetaan paikallisesti ja vältytään pitkiltä kuljetusmatkoilta. Luomuviljely tämän ohella on yksi hiinokin suilla ympäristöä. Kuitenkin kun tarkastellaan ilmaston lämpenemistä, täytyy ottaa huomioon se tosiasia, että ilmastonmuutos on haitaksi koko planeetalle ja pitkät kuljetusmatkat ennestäänkin, entisestäänkin lisäävät ilmastonmuutosta. Tämäkin vuoksi täytyy suosia paikallistuotantoa. Liikennepolitiikka, kuljetuspolitiikka, ympäristön suojelu, nämä kaikki asiat kulkevat käsi kädessä. Paikallistuotanto, osuuskuntatoiminta ja luomuviljely ovat niitä asioita, joita meidän täytyy pyrkiä kannustamaan tai edesauttamaan tämä tyyppisten mietintöjen yhteydessä. Tätä voimme suojata tuotteita, ja auttaa. Voimme samalla auttaa ihmisiä mukautumaan uusiin tuotantomenetelmiin, erilaisia logoja, merkintöjä ja tarkastus toimia voidaan ottaa käyttöön. Ja täytyy muistaa kaikki nämä reunaehdot myöskin, jotka mainitsin. Eh, no niin, nyt en enää näe kenenkään pyytävän puheenvuoroa. Niin, rouva esittelijä, ennen kuin annan teille puheenvuoron johtopäätöksen tekemistä varten, niin yksi kysymys. Kohdassa 12 ehdotatte, että tulisi rohkaista integroitua tuotantoa. Eikö tämä aiheuttaisi vain yhä enemmän ja enemmän hämminkiä, kun ajatellaan, että meillä on jo erilaisia luomumerkintöjä? Niin, to- toki olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että täytyy kehittää tätä alkuperämerkintäjärjestelmää ja täytyy myös kehittää kehittää tällaista ympäristöä suojelevaa maanviljelystä, mutta haluaisin kuitenkin esittää teille kysymyksen tästä integroidusta tuotannosta. Tämähän liittyy myös tähän torjunta-aineiden käyttämiseen. Niin, annan teille puheenvuoron johtopäätöksiä varten ja kiitän teitä jo etukäteen mietintönne laadukkuudesta. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluan kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä heidän kommenteistaan. Mitä tulee integroitun maataloustuotantoon, yhteisen maatalouspolitiikan alallahan meillä on integroitua maataloustuotantoa koskeva asetus. Ja ehkäpä se täytyisi tässä ottaa huomioon. Tässähän tekstissä, jota nyt käsittelemme, on tarkoitus käsitellä maataloustuotteiden laatupolitiikkaa aikaa. Siis meillähän on tietenkin tietyt standardit, jotka on säännelty muualla, esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden ja niin edelleen käytön suhteen, mutta Euroopan unionin maat ovat olleet pioneereja muiden laatumerkintöjen merkintöjen suhteen, esimerkiksi nämä alkuperämerkinnät tai perinteiset tuotantotavat, niistä emme nyt puhuneet sen enempää. Minä katson, että nämä täytyy säilyttää ja tietenkin mitä luomutuotantoon tulee, luomuviljelyyn, niin minä haluaisin, että meillä on yksi eurooppalainen logo, yksi yhteinen merkki, emmekä joutuisi tällaiseen tuhansien eri merkkien hetteikköön, koska näin myös pienet tuottajat voisivat voisivat eh, saada paremmat mahdollisuudet toimia ja viedä esimerkiksi tuotteitaan, kun meillä olisi yksi yhteinen merkki, jonka kaikki tuntevat, joka antaisi heille, heillekin näin takuun. Ja nämä alkuperämerkinnät, tämä on, tämä on hiukan eri asia kuin eh, maa, maantieteellinen merkintä. Niin kuin puhun tuossa alussa, jos eh, viinillä on tämä alkuperämerkintä, niin tämä tarkoittaa sitä, että että tietyllä alueella on kasvatettu, on kasvatettu nämä rypäleet ja viini on valmistettu perinteisellä tavalla tuolla samalla alueella. Mutta jos puhutaan maantieteellisestä merkinnästä, niin siellä ehkä on kasvatettu nämä rypäleet, mutta viiniä ei ole kuitenkaan tuolla alueella sitten valmistettu. Meillä on nämä hyväksi havaitut vanhat alkuperämerkinnät ja minun mielestäni niitä ei tulisi nyt lähteä sotkemaan yhtään mihinkään muuhun. Hyvin yleisesti kuluttajamme tuntevat nyt tämän merkintätavan ja olisi kyllä valitettavaa, jos lähtisimme sotkemaan nyt näitä merkintöjä toisiinsa, kun meillä on hyväksi havaittu järjestelmä. Kiitos, ei muuta. Kiitoksia esittelijälle tästä erinomaisesta työstä ja muistuttaisin, muistuttaisin siitä, että 8. joulukuuta on kello 12 tarkistuksen jättämisen määräaika. Äänestämme 25.–27. Eh, tammikuuta, maatalousvaliokunnassa helmikuussa ja täysistuntoon tämä menee luultavasti maaliskuussa. No niin, tätä esityslistaa on kevennetty ja keskeytänkin istunnon ja toivotan teille kaikille oikein hyvää iltaa.